että nyt lopetetaan kaikki nämä ristiriidat ja Euroopan unioni on ollut yksi osapuoli näissä ristiriidoissa. Kiitokset. Äänestys on huomenna kello 11.30. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Suullinen kysymys komissiolle tuberkuloosirokotehanke. Tässä on Euroopan liberaalidemokraattien liitoryhmä ja muita laatioita. Edustaja Görens, haluatteko te puheenvuoron viideksi minuutiksi? Kollega Görens. Hyvä kollega, haluatteko te ylipäätään puheenvuoron suullisen kysymyksen laatijana vai ettekö ehkä kuitenkaan halua puhua vai Kolme kertaa teitä jo huutelin, mutta en kovinkaan menestyksekkäästi. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen erittäin iloinen voidessani tukea Euroopan laajuista hanketta, joka on hyödyksi paitsi EUlle myös kehitysmaille. Sen tarkoitus on kitkeä tuberkuloosi rokotuksella. Muistakaamme, että Tuhansia ihmisiä on kuollut tuberkuloosiin vuonna 2009. 400, 4700 henkilöä päivittäin sairastaa tuberkuloosia ja 50 miljardia dollaria ovat vuotuiset menot, kustannukset. Tuberkuloosi on erittäin tyypillinen tauti kehitysmaissa. Itse asiassa ne tapaukset, joita USA ja Englannissa on raportoitu, niin on todettu, että äm, tämä tauti on läsnä myös meidän maissamme ja myös itäisessä Euroopassa, erityisesti Venäjällä ja Moldovassa. Tämä TBVI eli tuberkuloosi rokotealoite on erittäin tärkeä, koska sen tarkoitus on suojella kohtuuhintaan kehittyvien maiden kansalaisia. On muistettava, että terveyttä ei voi, hinta ei voida mitata rahassa. Tämän rokotteen tulee olla saatavilla kaikkialla, ei ainoastaan kehitysmaissa. Meidän täytyy myös jakaa kustannukset tasapuolisesti. Pohjoisen ja teollistuneiden maiden täytyy, tulevat maksamaan kyllä kalliin hinnan, jos me emme tue tätä tutkimusta ja jos tuberkuloosi pääsee leviämään. leviämään. Kun ajatellaan eteläisten maiden kontribuutiosta, niin sehän voi kyllä olla aivan symbolinen, koska meidän, so, me, meidän täytyy osoittaa solidaarisuuttamme näitä maita kohtaan. Tämä aloite, tämä on toinen huomioni, tämä TBVI-aloite on myös paikallaan 2020 strategiassa. Se osoittaa sen, mihin kykenemme, jos me asetamme prioriteetit oikein terveydenhuollon alalla. Ja kolmas huomio, niin lopetan tähän. Tämä ei tietenkään estä muuta täydentävää rahoitusta, ähm, muun muassa Maailmanpankin antamaa rahoitusta. Muut maat, kuten vaikkapa äh, Kanada, USA äh, ja nousevat valtiot – väestön määränsä perusteella tai kansainvälisen solidaarisuuden perusteella niidenkin täytyisi kantaa kortensa kekoon tälle aloitteelle, tämän aloitteen rahoittamiseksi. Kyse on myös julkis- yksityiskumppanuudesta. Sitä, siitä täytyy olla tyytyväinen. Niiden, joilla on lääketieteellistä ja rahallista kykyä auttaa, täytyy osoittaa solidaarisuuttaan. Kiitos. Kiitokset ja sitten komission jäsen Cholos saa vastata. Olkaa hyvä. Euh, Vuonna 2008 tämä tuberkuloosirokotealoite perustettiin, se oli julkisyksityinen hanke ja liittyi seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Me halusimme antaa lisäresursseja tälle tärkeälle hankkeelle. Tällä hetkellä meillä on uusi rokote. Kehitysvaiheessa se on prekliinisessä vaiheessa. Tämä on äärimmäisen tärkeä hanke me tarvitsemme riittävästi kliinistä tietoa, jotta voimme todistaa, että tämä uusi rokote on tehokkaampi kuin aiempi Kalmette-niminen rokotus. Jotta me voisimme saada tämän uuden ehdokasrokotteen markkinoille, niin sen täytyy osoittautua tehokkaammaksi kuin tämä Basil Calmet Gran rokote jotta se, voidaan, jotta se voi korvata sen parempana rokotteena. Meillä ei vielä tänä päivänä ole tätä tietoa kuitenkaan hallussamme. Tämä TBVI-aloite mm, ei tietenkään ole sellainen, että sitä käsiteltäisiin erillisenä aloitteena, vaan muut aloitteet on otettu huomioon. Haluamme kliinisesti kehittää tätä rokotetta ja siksi Eurooppa, Euroopan kliinisten tutkijoiden kumppanuus ovat artiklan 185 perusteella tehneet kansainvälistä yhteistyötä, johon komissiokin on osallistunut rahoituksen muodossa. Tarkoitus on kehittää tutkimusta tässä klinik- tämän hankkeen myötä pyritään poistamaan paitsi tuberkuloosi myös torjumaan AIDSia. Vuonna 2015 mennessä hanke on tarkoitus saada päätökseen ja kuten sanottu, myös tuberkuloosirokote on hankkeen alla. Komissio on hyvinkin kiinnostunut tästä niin sanotusta bisnesmallista, joka perustuu siis julkis-yksityiskumppanuuteen ja jonka tarkoitus on kehittää TBVI-rokotetta. TBVI-rokote on rokote, jolla on kaikki mahdollisuudet tulla tehokkaaksi vaihtoehtoiseksi rokotteeksi, mutta sitä ennen meidän täytyy tehdä sekä kaupallisia että riskianalyysejä. TBVIin tehokkuutta ei ole kuitenkaan vielä voitu taata, koska emme ole vielä saaneet kaikkia tutkimustuloksia, mutta komissio seuraa tätä keskustelua ja tulee myös analysoimaan erilaisia rahoitusmalleja rahoituslaitosten kanssa ja pyrimme kehittämään sellaisen konseptin, jonka myötä 2020 ähm, strategian myötä äh, voimme vielä tätä hanketta eteenpäin. Kiitos. Sitten seuraavaksi EPP-ryhmän nimissä Carvalho, kaksi minuuttia. Muito obrigada, senhora Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Tuberkuloosinen levinnäisyys maailmassa on edelleen hyvin huolestuttavaa edistyksestä huolimatta. Vastustuskyky on lisääntynyt ja tutkimuksessa on todettu, että noin kaksi miljoonaa ihmistä vuodessa kuolee tuberkuloosiin maailmassa – Voimme olla tyytyväisiä siihen, että Euroopan unioni on nyt ryhtynyt aloitteeseen tuberkuloosin torjumiseksi. Kyse on myös tutkimuksesta ja ö, uusista keinoista taistella tuberkuloosia vastaan. Kansalaisia tulee todella suojella tartuntataudeilta ja on tärkeää tukea myös kehitysmaita niiden terveydenhuoltoponnisteluissa – jotta kehitysmaiden kansalaisten tilannetta voidaan parantaa. Meidän tulee vahvistaa omia ponnistelujamme entisestään ja kerätä voimamme yhteen ja todella katsoa, että tutkimme sellaisia sairauksia, jotka liittyvät köyhyyteen, koska aivan varmasti tämä tilanne, joka nyt on niin dramaattinen monissa kehitysmaissa, voitaisiin saada huomattavasti paremmaksi. Ja kysyisinkin komissiolta, mitä se aikoo tehdä tutkimusponnistelujen parantamiseksi tällä alalla ja siitä huolehtimiseksi, että tutkimustulokset saadaan todella kansalaisten hyödyksi juuri EU 2020-strategian puitteissa. Kiitokset tästä SND-ryhmän nimissä. Cashman, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. It's always good to... Kiitoksia puhemies. On aina mukava nähdä teidät puhemiehen palilla, kun keskustelemme muiden vitsauksista. Te olette, huolissa, te olette yhtä huolissanne kuin me. Olen yhtä mieltä Görensin kanssa ja haluaisin mennä vähän pidemmälläkin kuin Tomissa. On totta, että tuberkuloosi on globaali terveyhuoli ja se on toiseksi tärkein kuolin syy infektiosairauksista. Siis kuten kuulimme, 2,6 miljardia ihmistä kuolee vuosittain ja EUn rahoitus on ollut erittäin tärkeää. Olemme saaneet kehitettyä innovatiivisia tuberkuloosirokoteehdokkaita. ehdokkaita Meillä on nyt vaiheiden yksi ja kaksi kliinisiä testejä tekeillä, mutta valitettavasti tällä hetkellä rahoitusmekanismit mukaan luettuna EU:ssa ja kehitysmaissa nämä kumppanuudet myötävaikuttavat vaikuttavat aika vähän viimeisen vaiheen kliinisiin testeihin, vaiheen kolme ja neljä, jotka ovat kuitenkin tärkeitä, jotta voidaan rokotteen turvallisuus osoittaa. Meillä on siis jo valmis rokote, mutta meidän täytyy saada takeet turvallisuudesta, jotta saadaan valmistuslupa. Olen iloinen siitä, että komissio on luvannut lisärahoitusta, mutta kysyn seuraavaa. Tuleeko meille, tulevatko uudet EDCD-budjettisäädökset tarjoamaan rahaa, mahdollisuuksia antaa rahaa sellaisten tutkimuslaitosten rahoittamiseen, jotka tekevät epidemiologista tutkimusta? Ja tullaanko saamaan myös rahoitusvälineitä uusien innovaatisten rokotteiden rahoittamiseen, jotka, joita annetaan sellaisten tautien vastaan rokottamiseen kuin TB. Ja seuraavaksi edustaja yksi minuutti. Kiitos. Tuberkuloosi on äh, edelleen erittäin äh, levinnyt tauti. Äh, kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä kuolee tuberkuloosiin maailmassa vuosittain ja arvioiden mukaan Euroopan unionissakin on 49 uutta sairastunutta mm, joka tunti tuberkuloosiin. Ja samoin äh, sitten HI-viruksen kantajat ja AIDSia äh, sairastavat liittyvät tähän kysymykseen ja ennaltaehkäisy voisi saada näiden tautien leviämisen äh, pysähtymään. Ihminen on ainut tuberkuloosibakteerin kantaja ja näin tämä bakteeri voitaisiin saada kuolemaan sukupuuttoon Kuitenkin se vastustuskyky on parantunut, mutta uusien tutkimusten mukaan esimerkiksi D-vitamiini on hyvä tuberkuloosin torjuja. Onko komissio tämän tutkimuksen alalla lähtenyt toimia? Kiitos. Sitten seuraavaksi Kaczmarek, kaksi minuuttia. Kiitos tuberkuloosiin eh, tapausten määrä maailmassa on hälyttävä. Tuberkuloosi on parannettava tauti, mutta se on hälyttävä tauti esimerkiksi Aasiassa ja eh, Saharan Afrikassa. Lähes kaksi miljardia ihmistä on eh, tuberkuloosimikrobin kantajia ja heistä yksi kymmenesosa tulee siihen sairastumaan. Erityisesti köyhä maailma on tämän vitsauksen kohde johtuen huonosta ruokavaliosta, huonosta asumisoloista, stressistä ja monissa maissa ei liioin ole tarpeeksi tehokasta hoitoa ja sen lisäksi puuttuu koordinointia AIDSin ja tuberkuloosin hoidon kesken ja monissa maissa ei ylipäätään käyttää rahaa terveydenhoitoon tarpeeksi. Ja maaseudulla varsinkin terveydenhuolto on kärsinyt sen vuoksi, että siellä ei esimerkiksi ole tarpeeksi henkilökuntaa. Ne maat, joilla ei ole tarpeeksi taloudellisia resursseja, ovat niitä, jotka kärsivät tästä eniten ja nämä ihmiset asuvat nimenomaan maaseudulla kehitysmaissa käytetään hyvin vähän rahaa terveydenhuoltoon, joten emme kykene nostamaan näiden köyhien maiden terveysbudjetteja ilman, että annamme sinne apua. Tuberkuloosi ei ole ainoastaan lääketieteellinen ongelma, vaan myös sosiaalinen äh, ongelma sen vuoksi, että se johtaa esimerkiksi tuottavuuden laskuun. Ja sen vuoksi meidän täytyisi olla määrätietoisia ja pyrkiä ratkaisemaan tilanne ja antaa nämä rokotteet kaikkien käyttöön. Kiitokset. Sitten Cortes Lastra, kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Terveys on yksi kaikkein tärkeimpiä aseitamme köyhyyttä vastaan. Haluamme vähentää imeväiskuolleisuutta, parantaa äitien terveyttä, taistella aitsia ja muita tartuntatauteja vastaan. Näihin jouk- näiden joukkoon kuuluu myös tuberkuloosi. Kaikki me, jotka olemme täällä läsnä, tiedämme, että nämä tavoitteet ovat kaikkein pahiten jälkijunassa tällä hetkellä. Meidän täytyy lisätä rahoitusta terveysohjelmiin kehitysmaissa. Ja tavoitteena me tulisi olla sen, että kaikki pääsevät mukaan näihin terveyshankkeisiin. Lisäksi meidän täytyy tukea paikallisia hankkeita, esimerkiksi AIDSin, malarian ja tuberkuloosin torjumiseksi, mutta tämän lisäksi ja kuitenkin on aivan ehdottoman tärpeä, tärkeää tukea eh, teknisesti ja taloudellisesti eh, kehitysmaita niin, että ne voisivat eh, uudistaa terveydenhuoltojärjestelmiään, saisivat ne ajan tasalle. Näin kaikkein, kaikkein heikommassakin asemassa olevat saisivat terveydenhuoltoa. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustajat Borska kaksi minuuttia. Pani predsednička, pán komisár. Puhemies, hyvä komissaari. Tuberkuloosi on tärkeimpiä pandemioita AIDSin ja malarian rinnalla, joilla on erittäin kielteinen vaikutus erityisesti Aasiassa ja muualla. Suoranainen vaikutus on se, että taloudellinen tilanne heikkenee, mutta mutta muutkaan maat eivät ole välttämättä immuuneja. Eivät ole immuuneja tälle taudille. Tämä on tärkeä lääketieteellinen ongelma, joka liittyy osittain myös ihmiskunnan käyttäytymiseen. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että meidän täytyy olla solidaarisia ja omaksua globaali lähestymistapa. Ne tahot, jotka ovat tuberkuloosin pahimpia uhreja, ovat uhreja, koska heillä ei ole riittävästi lääkkeitä, rokotteita. Meidän täytyy investoida sellaisiin lääkkeisiin ja rokotteisiin, joiden avulla voimme ähm, vastata näihin uudenlaisiin patogeeneihin. Haluaisin kertoa kahdesta sankarista, jotka torjuvat tuberkuloosia vastaan joka päivä, jotta me voisimme torjua näitä tauteja ja auttaa näitä maita ja saavuttaa vuosituhannen tavoitteet. Meidän täytyy auttaa näitä ihmisiä köyhissä maissa sieltä. Muun muassa lääkärit lähtevät muihin maihin töihin, koska esimerkiksi terveydenhuollon määrärahoja leikataan jatkuvalla syötöllä. Me tarvitsemme elinkelpoisen lääkesektorin ja myös tutkimus on tärkeää, mutta pitkä tie. Sitten catch the eye menettely. Ensin kolasikka, olkaa hyvä arvoisa Kiitoksia puhemies. Parhaat kollegat, haluaisin korostaa, että tuberkuloosi ei ole tauti, jota vielä olisi onnettu kitkemään. Voimme nähdä, että lähes kaksi miljoonaa ihmistä vuosittain kuolee tämän vakavan sairauden vuoksi. On hyvä, että olemme tämän nyt nähneet ja pidän hyvin tervetulleena komission aloitetta, koska nyt emme puhu yksinomaan AIDSista pandemiana, myös tuberkuloosista. Tuberkuloosi tappaa miljoonia ihmisiä ja olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulisi rahoittaa uus, uutta rokotetutkimusta ehdottomasti, mutta niin kuin komissio on todennut, uusia rokotteita ei ole saatavilla. Olemme eh, vasta kliinisten testien eh, alkuvaiheissa. Niiden eh, tehokkuutta ollaan nyt juuri tutkimassa. Juu, kyllä lopettelen tässä ihan kohta. Haluaisin todella lisää rahaa tälle tutkimukselle. Sitten äh, seuraava puhuja. Mulțumesc, doamna președinte. Cu o rata mortalității de 1,6 până la 2 milioane de persoane anual. Kiitoksia, puhemies todella kaksi miljoonaa ihmistä vuodessa kuolee tuberkuloosiin ja tuberkuloosi on yksi kaikkein pahimpia tartuntatauteja maailmanlaajuisesti ja tämä aiheuttaa suuria huolia ja ongelmia. Lääketiede edistyy jatkuvasti, mutta on nähtävä, että nyt on tullut hetki, jolloin meidän tulee tämä vanha rokote korvata uudella tehokkaammalla, mutta tätä varten tarvitaan yhtäältä lisää e, eurooppalaisia määrärahoja tutkimukselle ja toisaalta uusia rahoituskeinoja, rahoitusvälineitä, kuten esimerkiksi tämä TBVI-malli, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia toimia. Tätä kautta voitaisiin tukea tätä ohjelmaa rahoittaa, ainakin rahoitusta. Kiitos. Ja sitten edustaja Kelly. Tuberculosis or TB. Tuberkuloosi äh, riehui Irlannissa reilu vuosi sata sitten. Sitten rokotuskampanjan ansiosta se saatiin kitkettyä, mutta viime vuosina se on palannut. Omassakin vaalipiirissä viime vuonna yksi lapsi koulussa, koululainen ja tarhassa oleva lapsi saivat taudin. Tämä on siis suuri ongelma. Kaksi miljoonaa ihmistä joka 20 sekunti joku kuolee tuberkuloosiin. Eli jos me haluamme todellakin eliminoida tämän taudin, niin tutkimus on avainasemassa. Ja tällä alalla Euroopan unioni ansaitsee kyllä ansiomerkin, koska USAhan ja Japaninkin verrattuna me olemme varsinaisia johtajia. 60 prosenttia tutkimuksesta tapahtuu täällä tanskalaiset ovat myös kehittämässä, kehittäneet hyvän rokotteen. sitten edustaja, edustaja Ferreira. Kiitos. Me, meidän piti neljä vuotta sitten jo saavuttaa vuosituhannen tavoitteet, mutta tuberkuloosi vie tuhansia ihmishenkiä vuodessa. Se on esimerkki myös epätasa-arvosta maailmassa. Sitä tuskin on teollistuneissa maissa. Tuberkuloosia ei voida hoitaa, eli ei ole kovan tason terveydenhuoltojärjestelmää, joka on saatavilla kaikille. Tarvitaan hyvää perusterveydenhuoltoa myös. Se on erittäin tärkeää. Meidän täytyy tukea perussa rokotusohjelmia. Meidän täytyy äh, rikkoa koko tämä kaavio, köyhyyden ja kuoleman kaavio, joka romuttaa maiden äh, terveydenhuollon, joka johtaa vain köyhyyden kasvuun. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Todella Unkarissa tapaukset ovat lisääntyneet huomattavasti ja koko joukko ihmisiä kuolee tähän sairauteen ja tämä johtuu häpeällisestä vuoden 2006 terveyslaista, uudesta laista, joka ää, piti kaikkein tärkeämpänä ää, taloudellisuutta. Ja siksi nyt esimerkiksi niin, pitäisin kaikkein tärkeimpänä sitä, että ää, toteutetaan ennaltaehkäisyä ja tutkimuksia ja näin todella voitaisiin saada aikaan terveempi yhteiskunta. Ja sitten vielä komission jäsen keskustelun päätökseksi. Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia. Yritän vastata muutamia vastauksia. Ensinnäkin tarvitaan enemmän tutkimusta, aivan kuten johdannossanikin sanoin. Komissio yrittää ää, auttaa enemmän tätä tuberkuloosiohjelmaa. Yksi ratkaisu olisi uudistaa sitä ohjelmaa, joka tällä hetkellä ähm, on toiminnassa. Ja meidän tulisi myös pohtia sellaisia ongelmia, jotka olisivat tämän ohjelmia, jotka olisivat tämän nykyisen ohjelman jatkeita. Tana Sesku esitti kysymyksen rahoituksesta. Komissiohan jo nyt rahoittaa aika paljon tuberkuloosin tutkimusta 105 miljoonaa euroa on jo käytetty, mutta toki mm, enemmän tarvitaan julkisyksityiskumppanuuksia, pohditaan ja tutkitaan. Meidän täytyy tarkastella erilaisia rokoteehdokkaita, jotta voimme rahoittaa jossain vaiheessa jotakin niistä e, kliinisten testienkin tasolla. Mutta tarvitsemme sellaista rahoitusta, joka riittää, jotta voimme todellakin päästä myönteisiin tulo- tuloksiin. Vitamiini lähestymistapa on myös tutkimisen arvoinen. D-vitamiinihan on omiaan kenties parantamaan vastustuskykyä. Kannattaa tätäkin tietä tutkia. Sitten globaalimmin puhuen terveydenhuoltojärjestelmä Euroopan unionissa samoin kuin kehittyvissäkin maissa. Täytyy todeta, että terveys ja terveyden ylläpitäminen on monien komission ohjelmien tarkoituksena. Muun muassa 2020 strategiassa haluamme investoida terveyteen. komissio tekee yhteistyötä ryhmän kanssa, jonka tarkoitus on kirvoittaa innovaatioita ja rohkaista innovaatioihin, jotka ovat omiaan parantamaan terveyttä. Tämä liittyy toki myös väestön ikääntymiseen. Kehittyvien maiden osalta Euroopan unioni tekee jo aika paljon kehitysrahaston kautta avittaa myös näiden maiden terveydenhuoltotilannetta. Kyllä komissio tulee seuraamaan tätä kysymystä jatkossakin. Tässä komission nimissä halusin pyrkiä vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Voin vakuuttaa, että komissio haluaa jatkossakin pitää huolta tutkimuksen edistymisestä. Kiitokset komission jäsenelle. Tästä on jätetty neljä päätöslauselmaehdotusta. Äh, Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä ja neljä muuta